Dear colleagues, we have... Hyvät kollegat, meidän täytyy tukea voimakasta päätöslauselmaa maailman parlamentista. The strongest ever, yes. I don't know what, what he was... Uh, tiedä, mistä hän tässä puhui, mutta sen näytti aivan siltä, kun hän olisi puhunut tästä aiheesta. Niin, Salvador. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Tänään me yhdessä hoidamme tämän valiokunnan kokouksen, koska valiokunnan puheenjohtaja on valtuuskunnan mukana Serbiassa ja työskentelee siellä eikä voi olla täällä. Deshalb werden wir jetzt ähm, durch diesen Ausschuss gehen. Ich glaub... Siksi me nyt hoidamme tämän valiokunnan kokouksen en usko, että tarvitsemme edes koko aikaa, joka on varattu kokoukselle, paitsi jos et erittäin innokkaita keskustelemaan ja jos teillä on paljon uusia näkökantoja lisättäväksi viime torstain kokouksen jälkeen, mikä on täysin mahdollista. Minun varmaankaan ei tarvitse lukea, mitä kieliä on tarjolla. Se on nähtävissä äh, uutis tiedotteestamme ja se, että tämä lähetetään internetissä, senkin te kaikki tiedätte, ja että ei ole koordinaattorien kokousta kokouksen jälkeen. Senkin luultavasti tietävät ainakin kaikki koordinaattorit jo. Nimittäin työntekijät ovat sen heille jo ilmoittaneet. Seuraava koordinaattorien kokous pidetään ensi viikon maanantaina Strasburgissa. Edellisen kokouksen pöytäkirjan osalta menetellään niin kuin aina, eli jos kukaan ei sitä mitään huomautettavaa tämän istunnon loppuun mennessä, pöytäkirja hyväksytään siinä muodossa kuin se on laadittu. Esityslista on toimitettu kaikille. Ehdottaisin, että aivan aluksi, kun nyt on ainakin muutama edustajasalissa, että me aloitamme äänestyksillä ja aloitamme sitä äänestyksillä. on kohta yhdeksän. Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustaminen. Maria Muniz on lausunnon valmistelija. Kysymys on lausunnosta, jonka me siis tässä hyväksymme. Onko kaikilla kortit mukana? Onko kortit laitettu koneeseen? Kaikilla ei välttämättä ehkä ole korttia vielä. Mutta meidän ei tarvitse välttämättä äänestää käyttäen kartteja, kortteja paitsi aivan loppuäänestyksessä, kunkin lausunnon tai mietinnön yhteydessä. Joten ne, joilla on kortti, he sitten, heitä pyritään sitten laittamaan korttikoneeseen siinä vaiheessa. Ja sitten katsomme, että ne, joilla ei ole korttia mukana, että heidät sitten äh, lajitellaan siihen joukkoon, johon he kuuluvat. Ja. Ja. Sorry. Ja. Oh. Ähm, Edith, Edith Herzog. Ja, ja. Ja, gut. Okay. Nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt... No niin, nyt siis aloitamme äänestykset. Kohta 1a uusi, tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Niin. Kysymys on kuudesta kohdasta 1D johon liittyy suullinen tarkistus, joka myös on saattavilla kirjallisena. Kuka on sen puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten itse asetukseen. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan ja yhdeksän, niistä voidaan äänestää yhdessä, ei, ei siis kahdeksasta ensin, kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen suullisen tarkistuksen kera puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Ja tähänkin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 ja 14, voidaanko äänestää yhdessä? 13 ja 14 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 raukeaa. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta se voidaan siis katsoa lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt johdantosan kappaleet. Nyt kysyn ensin. Herra Hartong on tehnyt 16 tarkistusta. Voidaanko niistä kaikista äänestää yhtenä kokonaisuutena? Kuka on herra Hartongin tarkistusten puolesta, jotka koskevat johdantosan kappaleita. Vastaan. Tyhjää. Kaikki hylätty. Nyt sitten tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja 35, Jan Kozlovski puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt koneäänestys, loppuäänestys. Ensin kaikki ne, joilla on kortti. Wir zählen gleich. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Mhm, okay. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 plus 4 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. 29 puolesta, yksi tyhjää yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Hyvä. Ja nyt tulemme zu den Empfehlungen äh, für äh, den suositukseen Euroopan ulkosuhdehallinnolle, mikä koskee siis sen organisaation tarkistamista – Esittelijä on Nadesta Neinski, joka on paikalla. Siitä huolimatta nyt äänestämme. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Nyt täytyy tarkistaa, kuka on puolesta. Siis Tarkistus numero yksi, joka koskee kohtaa yksi. Kaikki ykköstä nyt. Also, nee, die, um, ähm, Sidonia hat no, only Salvador Salvador and Reimer. Und Mr. Morganti drei. Und da ist eine. Okay, so. Alle, ab, ja, sonst haben alle ab. Muuten kaikki ovat nyt äänestäneet. 17 puolesta ja 14 vastaan hyväksytty. nyt tarkistus numero kaksi. Se on äh, yhteensopiva edellisen kanssa. Kuka on kakkosen puolesta? Vastaan Tämä oli yksinkertaista, tyhjää, hylätty. Nyt kompromissi A. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta, vastaan, tyhjää, anteeksi, yksi vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt kohta kolme, tarkistus kymmenen, suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta. Tähänkin sisältyy suullinen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12. Kohta 4. Tarkistus 12. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 28 plus 4 puolesta, siis 32 puolesta, yksi tyhjään ja yksi vastaan. Noin. Niin. Wir haben noch Okay, also jetzt kommen wir zum Fisch. No sitten kalastus. Kalastus ole aina niin yksinkertainen asia. Kalastussopimus Madagaskarin kanssa. Jo viimeksi aiheesta keskusteltiin ja sanoimme silloin, että mielellämme lykkäämme äänestystä ja kehotamme myös kalastus valiokuntaa lykkäämään, ei äänestämään vastaan, vaan lykkäämään äänestystä. Ja siksi ehdotan nyt teille, että äänestetään seuraavasta. Budjettivaliokunta kehottaa kalastusvaliokuntaa vastuuvaliokuntana ehdottamaan, että parlamentti jättää hyväksymättä, kunnes demokraattiset vaalit on Madagaskarilla hoidettu ja demokraattinen järjestys palautettu. Me siis lykkäämme toisin sanoen omaa päätöstämme sanoa kyllä tai ei vaaleihin asti. Mutta Totta kai ottaen sitten huomioon vaalien tulos. Ketkä puoltavat? Hartong, olkaa hyvä. Voorzitter, ik zou graag dat... Puheenjohtaja, mielelläni näkisin kirjallisesti tämän ehdotuksen. Se on nyt vain suullinen ehdotus. Versuchs. Also wir können natürlich, wir können No totta kai voimme kokonaan lykätä tätä nyt kokouksen loppuun ja silloin saatte tämän kaikki kirjallisena, mutta voin tietenkin myös hyvin hitaasti tämän lukea niin, että jokainen kuulee tämän äidinkielellään, jos teille sopii. Ja näin tiedätte, The Committee on Budgets. Budjettivaliokunta kehottaa kalatalousvaliokuntaa, joka on vastuuvaliokunta, ehdottamaan, että parlamentti lykkää hyväksyntänsä antamista, kunnes demokraattiset vaalit on järjestetty Madagaskarilla ja demokraattinen järjestys palautettu. Herr Hartung, reicht Edustaja Hartung, riittääkö tämä teille, että luin tämän vielä uudestaan? En minä haluaisi sanoa, etteikö tämä tulkkaus toimi, mutta haluaisin saada tämän ihan virallisena tekstinä ennen kuin puollaan. Se oli tässä minulla ajatuksena. Virallinen teksti tulee sitten pöytäkirjaan. Ketkä puoltavat tätä virkettä? että lykätään siis. Wer ist gegen die... Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ymmärsin kyllä, ymmärsin että vastustatte demokraattisia rakenteita. Kyllä, kyllä. E- enemmän tai vähemmän näin. Okei. Okay. Um, ähm, nächste Abstimmung. Seuraava äänestys. Jälleen kalastus. Jälleen kumppanuus tai kalastuskumppanuus sopimus. tällä kertaa Maritanian kanssa. Pari-kolme äänestystä. Ensin viimeiseen kohtaan on tehty tarkistus yksi läviijältä. Äänet puolesta. We check, we check. Tarkistetaan. Vote electronically. Koneäänestys. Ach, um Gottes Willen. Ha. Reimer ist, Reimer stimmt gar nicht ab. <laughs> der, ist, der ist froh, dass er keine Karte hat. Kerman on ihan tyytyväinen, että hänellä ei ole korttia. Okei, okay, okei. Okay. Wir müssen nicht... No niin. Ei tässä tarvitse laskea. Se on kyllä hylätty. Sitten kalastuspöytäkirjan hyväksymisen puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Koneäänestys. Dann möglich ist. Zwei. Und die zwei dagegen, genau. Okay. Also, äh, 23. 23, 11, 1 on tulos. Hyväksytty siis. Ja näin äänestykset saatiin päätökseen. Ah, doch. Monika, oh, lass mal bitte Giovanni. Ai, anteeksi, on täällä sittenkin yksi siirto. Yksi siirto kuitenkin. Yksi kautta 2013. Esittelijämme kertoo, tulisiko meidän puoltaa vai hylätä. Lo storno è relativo al trasferimento. Niin tämä on siirto, joka koskee varoja, suorat tuet maanviljelijöille. Ja nämä varat tulevat uudelleenjärjestelysopimuksesta sokerialalla Euroopassa ja sen piti päättyä 2012 vuoden loppuun mennessä, joten tämä siirto tulee 2013 eh, budjettiin, että mitä siitä sitten jää yli, niin se käytetään budjetissa ja tässä tapauksessa siirtopyyntö menee näin, näin suorien tukien järjestelmään. Mitä minun tulee, niin tässä ei ole käsittääkseni mitään ongelmia ja voimme äänestää sen puolesta. Wenn wir unserem Berichterstatter folgen. No, jos haluamme noudattaa esittelijän kantaa, niin pyytäisin äänestämään puolesta. Vastaan. Tyhjä. Yksi vastaan, niin näin hyväksytty. No nyt on kuitenkin äänestetty loppuun. Siirrytään esityslistalla eteenpäin. Ähm, Tagesordnungspunkt numero 7. Esityslistan kohta seitsemän. Tässäkin meillä on lausunto työllisyysvaliokuntaan, niinkö? Derek Vaughan on tässä lausunnon laatija vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta on kyse. Olkaa hyvä. Okay, uh, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten te sanoittekin tässä jo, kyseessä on lyhyt lausunto työllisyysvaliokunnalle. Minä yritin kattaa muutaman kysymyksen jotka liittyvät näihin budjettinäkökohtiin. Olen tyytyväinen siihen, että tällainen rahasto perustetaan, eh, joka korvaisi aikaisemman elintarvikejakelun ja olen myös tyytyväinen eh, siihen, että tämän ohjelman soveltamisalaa laajennetaan niin, että se ei kata ainoastaan elintarvikkeita, vaan myös eh, lasten menoerät. Nyt huippukokouksen tulos on se, että tätä jatkossakin tuettaisiin, niin kuin sanottiin, komissio ei rahoittaa tätä sosiaalirahastosta. Ja nyt oli puhetta siitä, että siitä tulisi korvamerkittyä. Ja kolmesta ja puolesta miljardista tätä on pienennetty kahteen ja puoleen miljardiin. Se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä mm, 500 miljoonaa tulisi vuotuisesti. Ja tässä on ehdotettu kolmeksi ja puoleksi miljardiksi nostoa takaisin. Jotkut kollegat olisivat todellakin halunneet säilyttää tämän kolmessa ja puolessa miljardissa. Tässä on esitetty huolia myös siitä, millainen hallinnollinen taakka tästä uudesta ehdotuksesta saattaa tulla, koska sitä rahoitetaan sosiaalirahastosta ja yhteishallinnolla. Siitä, siinä täytyy katsoa, että kansalaisjärjestöille ei ole siitä liikaa hallinnollista taakkaa, kun ne haluavat tätä, käyttää tätä rahastoa. Sanoin tässä lausunnossa myös, että interventiovarastoja olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä tähän ohjelmaan. Sen sijaan, että vähennetään jäsenvaltioille kohdennetuista määrärahoista. Ja yhdeksäisessä sanotaan myös, että kaikki käyttämättömät varat ne pitäisi antaa jäsenvaltioiden käyttöön, jos niitä on käytetty, koska jotkut jäsenvaltiot haluavat tosiaan käyttää tämän ohjelman varat, ettei niitä palauteta takaisin. Niitä voitaisiin käyttää siis muissa jäsenvaltioissa. Ja sitten ristiriitainen kysymys on yhteisrahoitus. Komission ehdotus on 85 prosenttia, että se tulisi EUn jäsenvaltioiden budjeteista. Minä tiedän, että työllisyysvaliokunta äh, haluaa keskustella tästä asiasta, joten omissa tarkistuksissani näette, että tässä äh, on poistettu viittaus yhteisrahoitukseen tässä vaiheessa. Äh, ja tätä ei ole vielä neuvoteltu, mutta tässä määräaika tarkistuksille on huomenna, aika tiukka, joten Haluaisin kuulla kommenttejanne lausunnostani tänään ja huomiseen mennessä siis tarkistukset. Gibt es denn da? Paljon kiitoksia. Onko kommentteja? Giovanni. Koslovski. Anteeksi, Jan Koslovski ensin. Giovanni Lavia, sen jälkeen Dominik Rikei. Ja kirjoitamme kaikki muistiin kyllä. Dziękuję pani przewodnicząca. E, podobnie jak sprawozdawca uważam, że... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minustakin tämän rahaston käyttäminen niiden tukemiseksi, jotka ovat kaikkein köyhimpiä, on erittäin tärkeää, koska sillä voidaan pyrkiä torjumaan köyhyyttä. Ja tämä on tärkeää myös ajatellen Euroopan 2020 tavoitteita. Toimiparin järjestelmä tuen osalta on tullut yksinkertaisemmaksi. Ja minusta nyt ehdotettu järjestelmä on rakennettu hyvällä tapaanilla. Ajattelen nimenomaan varojen jakamista. Tämän toteaa myöskin esittelijä 2,5 miljardia euroa seitsemälle vuodelle kaikissa jäsenvaltiossa yhteensä. Kuten sanottu, kysymys on keskinäisestä tuesta. Ja varojen luonne, sanoisin, että siinä voitaisiin lähteä liikkeelle pienemmistä maksusta, artikla 31 komission ehdotuksessa, jossa määrätään 100 prosenttista varojen käyttöä ja menettely, jota komissio esittää minusta tämä automaattinen ratkaisujen käyttäminen kohesiopolitiikan osalta, siitä voidaan todeta, että luonne on toisenlainen ja se ei ehkä aivan sovi tämän rahaston osalta sovellettavaksi. Sanoisin myös, että toimipannon osalta vetoaisin tähän 30 päivän määräaikaan, joka on artikla 41. Epäilevä olen komissionituksen suhteen, mitä tulee siihen olemassa tiettyjä riskejä, jotka olisi syytä ottaa huomioon – ja tekijät, jotka liittyvät varojen jakamiseen eh, eri jäsenvaltioille. Ne pitäisi ottaa huomioon, pitäisi katsoa, mikä on köyhyystilanne, minkä näköisiä luvut ovat kussakin maassa. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tuen kollegaa. On tärkeää, että tämä rahoitus tapahtuu jäsenvaltioissa yhteisrahoituksen muodossa, ne kaikki nyt kriisin aikana. Ja tätä on syytä jatkaa. Kiitos. Ja, danke sehr. Ähm... Paljon kiitoksia. Giovanni. Presidente, come i colleghi ricorderanno questo... Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti kollegat muistavat, että tämä ohjelma vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisena avun rahasto. Se oli edellisellä kaudella osa maatalouspolitiikkaa ja sitä käytettiin niin, että löydettiin sopiva ulosmenuväylä näille tuotteille, jotka jäivät yli markkinoilta ja niitä suunnattiin vähävaraisimmille. Mutta nyt tämä ohjelma on muuttamassa luonnettaan seuraavalle ohjelmakaudelle. Tämän elintarvikeavun lisäksi on myös muita toimia. Siitä on tullut ikään kuin sosiaaliavun ohjelma. Nämä toimet ovat laajentuneet, ja, mutta resurssit ovat rajalliset silti. Varmasti muistatte, että viime rahoituskaudella 2007-2012 meillä oli 500 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä komission ehdotuksessa 2,5 miljardia koko eh, kaudelle, eli siinä on 30 prosenttia vähemmän. Ja nyt on kuitenkin ei pelkästään elintarviketukea, vaan myös muita oheistoimenpiteitä. Me haluamme siis lisätä yhteisrahoituksen osuutta, koska joissakin tapauksissa se on ollut esteenä tälle ohjelmalle. Tässä on hiukan ristiriita siis, ristiriitaa minä haluaisin tässä enemmän painotusta keskeisiin näkökohtiin. Haluaisin, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota varsinaiseen elintarviketukeen, eli puututaan perustarpeisiin. Minä aion esittää tarkistuksia, jotka menevät juuri tähän suuntaan. Olen samaa mieltä Derekin kanssa tästä yhteisrahoitustavoitteesta objektiivisesti olisi hyvä mennä siihen suuntaan, jota hän ehdottaakin, mitä tulee sitten kokonaissummiin tämän ohjelman osalta. Meidän täytyy muistaa sekin, että me elämme talouskriisin keskellä. Yhteisön tasolla köyhien määrä on kasvanut hyvin voimakkaasti, varsinkin viime vuosina. Jos pitäisi tehdä enemmän kriisin aikana vähemmillä määrärahoilla, niin äh, silloin kyllä tämä yhtälö ei toimi. Ja, vielen dank. Ähm. Paljon kiitoksia. Isabel. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle, äh, valmistelijalle. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan ja haluan kiittää Ensinnäkin siitä, että tämä on yksinkertainen, olette aivan oikeassa, että tästä pyritään saamaan aikaan yksinkertainen teksti. Ja olen samaa mieltä myös näistä vaaroista, joita yhteisrahoituksessa on, koska se asettaa nämä maat, jotka ovat nyt jo hankalassa tilanteessa rahoituksellisesti budjettitilanteessa siellä on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat huonossa tilanteessa, koska ei voida auttaa näitä. Tämä olisi siis harmiksi, että tulisi tällainen kaksinkertainen taakka, joka kohdistuu näiden maiden vähävaraisimpiin. Ja sitten nämä, nämä määrät, olen samaa mieltä, juuri tämä budjettinäkökohta, sen pitäisi olla kunnianhimoinen ja aika rohkea. Siinä on joka tapauksessa eh, sellaisia näkökohtia, joista voin olla samaa mieltä ja olen myös budjettivaliokunnan lausunnosta samaa mieltä. Eh, se puuttuu nimenomaan sellaisiin näkökohtiin, jotka, eh, jotka, jossa halutaan antaa tukea niille, jotka ovat budjettikurin uhreja ikään kuin Euroopassa. Ja EUhan on sen asettanut. Nyt jos me eh, laitamme budjettia, niin sanomme, että me olemme tästä jo valmiiksi vastuussa ja sitten asetamme tietyt rahoitus, eh, rahoitusrajat, jotta ne saavat vähemmän, jotka eh, ovat asettaneet budjettikurinsa kovin tiukaksi. Tämähän olisi poliittisesti ja sosiaalisesti todellakin järkyttävää ja minä todellakin tuen tätä valmistelijan kantaa, enkä esitä tarkistuksia. Paljon kiitoksia. Dominik seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta. Se, mitä olen kuullut tässä kollegojen puheenvuoroissa, minun mielestäni ne ovat hyvin perusteltuja, varsinkin, että tässä ehdotetaan paljon laajempaa tukea vähemmillä resursseilla. Nyt kriisin aikana todellakin on vaikea, kun ryhdytään budjettia ja kuristamaan. Mutta tässä on aivan erityislaatuinen ongelma. Että tiedätte, että elintarvikeavun kampanjat ne käydään yleensä syksyllä ja sitten ne lähtevät käyntiin seuraavaksi vuodeksi loppuvuodesta. Mutta tämä nykyinen mekanismi, se päättyy 2013 vuoden lopussa ja haluaisin kysyä, jos nyt sitten sattumalta ei olisikaan meillä budjettikehystä tai tätä budjettitukea rahoituskehystä tälle asetukselle vuoden loppua varten. Mitä sitten tapahtuu, koska eh, eihän se ole mahdollista, että meillä ei ole pelkästään vähemmän rahaa, vaan sitten meillä ei ole eh, lainkaan rahaa eh, näihin toimiin, jos ei sitten olla hyväksytty syksyllä budjettikehystä ja rahoituskehystä, niin silloin on mahdotonta, että nämä kansalaisjärjestöt, jotka hoitavat näitä asioita, eivät voi suunnitella eh, seuraavaa kauttansa 2014. Ja silloin saattaa tulla todellisia katastrofeja, koska eh, on mahdollista, että me emme saa aikaan eh, rahoituskehystä ja on aika mahdollista, että siinä tapauksessa meillä ei ole vielä ratkaisua ensi vuodelle, joten mietin tässä, eh, pitäisikö asiasta antaa tarkistus, että jos ei voida eh, tällaista saada aikaan, että tässä voitaisiin siirtää ikään kuin nämä, nämä rahat seuraavalle kaudelle, koska muuten joudutaan aivan katastrofaaliseen tilanteeseen. Ja vielen Dank, ich sehe schon das. Niin paljon kiitoksia. Ymmärrän tuon ongelman ja minustakin tuntuu, että neuvostoa pitää sitten hoputtaa, jotta syyskuuhun mennessä saadaan sopimus. Eikä se kovin kiistanaista kestäkseni ole. Tietenkin on jäsenvaltioita omani mukaan lukien, jotka halusivat tästä eroon. No, näin tässä tämän ongelman kyllä. Fredrik Raden, Jose Manuel ja Jürgen. Merci, madame la présidente. Kiitoksia vain puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös valmistelijaa tästä ehdotuksesta. Ja sanoisin, että minä olen myös työllisyysvaliokunnan jäsen ja köyhyysryhmän jäsen, joten haluaisin tosiaankin mutta että olemme tyytyväisiä siitä, että tässä on tapahtunut laajentumista, mutta tässä, kuten monet sanoivat, täytyy olla huolissaan siitä, että määrärahoja on vähemmän. Ja se, on, se ei riitä siihen, että otetaan huomioon kaikki nämä näkökohdat. Tässä pitäisi asettaa painopiste elintarviketukeen ja myös miettiä asiaa paikallisesti ja alueellisesti tässä ei pitäisi rajoittaa eh, näitä tavoitteita ja kohderyhmiä liikaa. Eh, sitten yhteisrahoitus, siitähän puhuttiinkin jo minun mielestäni tämä, tässä on tietyt vaaransa eh, ja siinä mm, sen ei pitäisi olla jarruna sille, että käytetään näitä varoja. Jos tietyt maat haluavat täydentää näitä, niin siinä pitäisi olla tietenkin jonkinnäköinen näköinen vapaaehtoinen mahdollisuus. Eli se ei olisi pakollinen, vaan, vaan sitä voitaisiin ikään kuin täydentää. Ja lisäksi pitäisi, pitäisi välttää se, että tässä tulisi ikään kuin joustava siirtymä niin, että 2018, 2014 saadaan aikaan niin, että Euroopan sosiaalirahasto todellakin voi edesauttaa tässä asiassa eikä tule mitään katkoksia. Ähm, Kiitos. Nythän on kysymys joka tapauksessa siitä, pitäisikö meidän pyrkiä saman aikaan kunnollinen asetus ja kunnollinen ohjelma, joka sitten sitten rahoitetaan 2,5 miljoonalla. Rahat eivät riitä alkuunkaan. Sehän on aivan selvää. Sitten Jose Manuel. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin eh, onnitella lausunnon valmistelijaa. Voin olla pitkälti hänen kanssaan yhtä mieltä siitä, mitä hän esittää. Voin myöskin olla yhtä mieltä useimpien puhujien kanssa tähän mennessä. Eurooppa 2020 strategiaa. Siinähän tavoitteena on ollut vähentää Euroopan unionin köyhien määrä 20 miljoonaa, ja tämä ohjelma on selkeässä yhteydessä näiden tavoitteiden kanssa 20 miljoonaa köyhää. Se näyttää minusta itse asiassa tavoitteelta, joka on otettu jo aikaa sitten, 25 prosenttia pitäisi ehkä sanoa enemminkin. Meidän tulisi kenties todeta, että nyt täytyy vähentää 20 miljoonaan ja samanaikaisesti pitäisi myöskin se sopeuttaa luku, summat sen mukaisiksi, koska ne eivät ole asianmukaisia, eivät ajatellen tätä 20 miljoonaa, vaan ajatellen sitä, että köyhien määrä kasvaa Euroopan unionissa. Tähän liittyy myös kysymys siitä, asia, joka ei sinänsä ole tekemisissä, jolla ei mitään tekemistä budjetinvaliokunnan kanssa, mutta tämä elintarvikeapuohjelma, sen tilalle on otettu toinen ohjelma, elintarvikeapuohjelma, se rahoitettiin sataprosenttisesti, nyt meillä on osarahoitus erässä lainetussa ohjelmassa, mutta itse asiassa rahoituksen pitäisi säilyä sataprosenttisena. Aiemmin tämä oli osa maatalousbudjettia. Voiko joku nyt kertoa minulle, miksi tämä otettiin pois sieltä Eikö enää maatalouden puolella ole mitään yli, liikatuotantoa? Tämä on asia, josta on tehty päätös myöskin Euroopan unionin tuomioistuimessa, jossa todettiin, että maatalouden ylituotantoa ei saa käyttää tällaiseen tarkoitukseen, mutta toisaalta jos on kysymys kuitenkin säästävästä varojen käytöstä, eikö silloin voitaisiin yhtä hyvin käyttää myöskin näitä, tätä maatalouden ylituotantoa? ja selviytyä jollain tavoin näistä juridisista esteistä. Minä en tule lukuja, en tiedä mitä tällä hetkellä tapahtuu tälle liikatuotannolle, mutta joka tapauksessa voin olla yhtä mieltä tästä lausunnosta. Niin, paljon kiitoksia. ja ymmärrettävä sinänsä, mutta yksi asia on nyt selvä. Meillä on nyt tämä uusi ehdotus, tämä on uusi ohjelma. Ja tämä on siksi, että yhteisön tuomioistuin oli sitä mieltä, että yhteisen maatalouspolitiikan tehtävä – ei ole antaa elintarvikeapua, vaikka se olikin unionin köyhimmille. Voitaisiinko tämä tehtävä hoitaa sitten tässä lisäksi? No silloin varmasti pitäisi komissiota kehottaa tekemään uusi ehdotus siitä, mitä maatalous, maatalouden ylituotannolle pitäisi tehdä, mutta en voi oikein kuvitella, että komissio kovin nopeasti olisi valmis jotain tekemään. Emmekä me itse voi tätä omasta aloitteesta hoitaa. Jyrken. Niin kiitos Jutta. Sydämelliset kiitokset valmistelijalle tästä työstä. Monilta osin voimme tukea. Mutta lähtisin vielä liikkeelle maatalousvaroista. Budjettin osalta voidaan pohtia, miten voidaan perustella tätä. Ja on siinä varmasti järkeäkin, mutta voidaanko siirtää myös rahaa jotakin. Tässä poistaa päätään. Meidän pitää kyllä sanoa, että rahat pitää tietenkin siirtää myös, muutenhan ne pitää leikata muista ohjelmista ja silloin syntyy lisäongelma. Ja siihen ihan suoraan liittyen haluaisin vielä viitata siihen, että periaatteessa summa on liian alhainen. Kriisin maissa on paljon tarvetta, jos katsotaan Kreikkaa. Tilanne on hankalin, mutta muualla samoin. Nyt todella siellä ihan päivittäisessä elämässä tarvitaan apua. Siellä on soppakeittiöitä, kanojen liikkeitä liikkeellä, joten – meidän pitää vielä hyvin selkeästi tuoda tämä huoli vielä julki. Ja sitten yhteisrahoituksesta vielä voimme painottaa sitä, minkä esittelijä on tässä sanonut. Haluan vahvistaa, että se on meidänkin kantamme. Kiitos. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia. Eihän tässä ole kyse siitä, että siirretään varoja muualta kuin tässä on ihan uudet puitteet uudelle ohjelmalle, mutta ei minulla ole sellaistakaan käsitystä, että tämä ohjelma saa riittävät varat ihan riippumatta siitä, miten tätä katsoo, niin se on sosiaalirahaston alapuolella oleva ohjelma. Ja kaikkihan tietää, miten siinä käy, kun ensin on tällainen jonkun alla oleva ohjelma, niin hyvin nopeasti sitten, jos tarve kasvaa, niin totta kai ESFn varoista sitten otetaan, eli otetaan yhdeltä ja annetaan sitten toiselle, se on ihan selvää. Melko hankalaa. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Esittelijä vielä lopuksi. Yeah, yeah, thanks, Can I thank, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja eh, tästä panoksesta. Kaikki mielestäni tukivat ja nämä olivat hyödyksi. Ja niin kommentti aluksi me haluamme varmistua siitä, että nämä säännöt eivät ole liian monimutkaisia, jotta kansalaisjärjestöt eivät, mm, järjestöt eivät pysty käyttämään näitä mahdollisuuksia. Ja sitten kun puhuttiin näistä eh, indikaattoreista, me aiomme esittää tarkistuksen. Giovanni otti tässä esiin eh, kysymyksen, eh, jonka haluamme myös selventää. Meillähän on vähemmän varoja tässä käytettävissä, mutta mitkä ovat painopistealueet? Tässä on enemmän näkökohtia, joita pitää kattaa ohjelmalla. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, kolme ja puoli miljardia, miljardia on muuttunut kahteen ja puoleen. Muut kollegat mainitsivat vielä tässä yhteisrahoituksen neljä kollega mainitsi sen ja henkilökohtaisesti haluaisin nähdä, että sataprosenttisesti eh, tulisi rahoitusta myös eh, jäsenvaltioista osittain. Eh, tämä saattaa olla ongelmallista, koska jos ehkä Mm, joissakin hankkeissa eh, tämä pitäisi olla paljon pienempi tämän osuuden. Ja tämä, eh, tämä on asia, jossa voidaan eh, saada aikaan kompromisseja. Ehkä näissä tulee joustua näihin määrään. Ehkäpä joustoa tulisi yhteisrahoituksen osuuksiin myös, että jäsenvaltiot voisivat rahoittaa 100 prosenttiin asti. Nämä ovat vaikeita kysymyksiä ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka jotka on selvitettävä tulevaisuudessa. Mutta haluaisin vielä tässä yhteydessä kiittää hyvästä keskustelusta. Erittäin mukavaa, että sain teiltä tukea. Kiitos. Ja, vielen dank. Niin paljon kiitoksia. Tarkistukset huomiseen 12 mennessä nyt kaikille niille, jotka haluavat niitä vielä tehdä. Äänestys lausunnosta 26. päivä maaliskuuta jotta se saadaan työllisyysvaliokuntaan ajoissa. Sitten esityslistan kohta kahdeksan. globalisaatiorahaston käytöstä. Italialainen tapaus yksi. Italialainen tapaus. Fredrik Daden. Unser Berichterstatter on esittelijämme hän saa johdatella aiheeseen. Olkaa hyvä. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämä koskee 1510 työntekijää kotitalouskoneita tuottavassa tuottavalla alalla 750 miljoonaa eh, on tässä kyseessä ja eh, juuri globalisaatiorahaston varat. Tässä on pyydetty, että tätä tukea myönnettäisiin. Täällä on sellaisia tarkistuksia, jotka työllisyysvaliokunta on laatinut ja niiden pitäisi tulla lähipäivinä. Tämä on tällainen asia, joka kyllä ansaitsee tukemme. Gibt es einen von den Kollegen oder eine Kollegin? Onko kollegoilla kommentoitavaa? Jos ei, niin sanoisin vain, että tarkistusten jättämisen määräaika on huomenna 12 jälleen. 20. ja 21. päivä äänestetään valiokunnassa. Luultavasti 20. päivä, koska 21. päivä äänestetään työllisyysvalikunnassa ja tämä on tietenkin tärkeä. Näin. Sitten seuraavana esitys listan kohta 15, kiinteistöpolitiikka. Ei mitään uutta kiinteistöpolitiikasta, no. On Jensen. Ja, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Also, ähm, da uns gerade die Berichterstatterin. Äh, Kun nyt esittelijä koko budjetin osalta saapui, niin lähdetään liikkeelle parlamentin, tai ensin parlamentin talousarvio. Monika, kuusi kohta. Puheenjohtaja, ei mitään suuria uutisia. Minä olen ensimmäisen luonnoksen lähettänyt mietinnöstä perjantaina, joka liittyy näihin ennakkoarvioihin, joissa joitakin asioita, jotka ovat tässä yhteisessä työryhmässä kehitelty, on kirjattu, kuten esimerkiksi säästötoimet, joihin olemme nyt ryhtyneet, että me, ja että me edelleenkin pyrimme rakenteellisiin uudistuksiin, niin kuin pääsihteeri täällä valiokunnassa niitä esitteli. Haluamme nähdä näitä ja katsoa näitä, keskustella näistä kaikissa rauhassa. Emme tee vielä mitään päätöksiä niistä, mutta mietinnön kautta osoitamme, että olemme lisärakenneuudistusten puolesta, joita voidaan käyttää siihen, että parlamentin jäsenten työtä voidaan tukea paremmin ja esimerkiksi voidaan vahvistaa eh, lainsäädännön seurauksien seurantaa ja sitä, kun esimerkiksi on uusia direktiivejä ja asetus, asetuksia koska esityksiä, voidaan arvioida niitä paremmin, niin että saadaan enemmän tällaista tieteellistä tietotaitoa käyttöön oman parlamenttimme puitteissa. Tiedämme, että olemme erityisen budjetin käsittelyssä, koska kysymys on vaalikauden loppumisesta. Vaalikauden loppuminen merkitsee seurauksena sitä, että niin pitkälti kuin me olemme parlamentin hallinnolta saaneet tietää, 2,20 prosenttia on menojen kasvuja vuonna 2014, joka johtuu pelkästään siitä, että vaalikausi vaihtuu. Siis 2,2 prosenttia on jo liittymässä pelkästään siihen, että tulee vaalit, että kollegoja lähtee pois ja että tästä seuraa tiettyjä rahoituksellisia velvoitteita, jotka ovat juridisia. Ja tämä tietysti johtaa myöskin äh, sitten, siihen tulee myöskin uusia kollegoja ja heidän tulonsa aiheuttaa rahoituksellisia paineita. Joten keskustelussa olemme viitanneet siihen, että normaalin budjetin yhteydessä siis äh, pitäisin tärkeänä sitä, että pysyisimme inflaatioasteen alapuolella. Nyt kuitenkin äh, puhemiehistö ehdottaa, että mitä tulee korvauksia virkamiehille ja rakenteelliset muutokset, niitä, niitä ei niiden osalta ei tapahdu lisäystä, joka olisi 1,9-2 prosenttia, eli inflaatiosuhde vaan pelkästään 1,3 prosenttia, joka mm, selkeästi näkyisi tässä budjetissa. Sitten vielä tämä Kroatian liittyminen, josta maksetaan koko vuodelta, mikä on 13,6 miljoonaa, siis kollegoille, jotka tarvitsevat tietysti asianmukaisen varustelun ja muut kustannukset, jotka liittyvät Kroatian liittymiseen. Ja sitten tässä mietinnössä on myös se, että jos tehdään päätös uudesta henkilöstösäännöstä, silloin puhemiehistö sen mukaisesti, koska sitähän seuraa muutoksia luultavasti huomattavasti, huomattavasti todellisesti myöskin säästöjä. Ja kun nämä neuvottelut on saatettu päätökseen ja on selvää, mitä muutoksia tulee, että me silloin saamme selkeän etenemissuunnitelman siitä, miten se tullaan panemaan toimeen Euroopan parlamentissa. Tämä koskee esimerkiksi eläkkeelle siirtymisiä, mukaan luettuna viikoittaisten työtuntien määrä, lomia koskevat säännöt, ja myöskin kollega Ruot Berendin mietintö, jonka ovat asiat nostavat esille, ja myöskin uudet määräykset, jotka siis sieltä saadaan silloin meidän tietoomme sitten tähän budjettiin, joka tälle vuod- tänä vuonna on, siihen osalta voidaan todeta, että vuonna 2009 meillä oli myös budjetti, joka oli tämän tyyppinen vaalikauden päättymisbudjetti, jolloin budjetti kasvoi yli viidellä prosentilla. Tilanne on nyt toisen näköinen. Kriisikautena, kriisin aikana ei voida tällaista tehdä. Kriisin aikana pitää olla varovaisempi. Kuitenkin on niin, että näitä siirtymäkauteen liittyviä kustannuksia voidaan välttää huomenna sovittelussa. Jos kollegoille sopii, minä haluaisin ottaa esille joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän siirtymävaiheeseen, mutta – pohjimmiltaan meidän on kuitenkin noudattava oikeudellisia velvoitteita, jotka meillä on, emmekä voi niitä tässä vaiheessa muuttaa. Tässä mielessä olen iloinen siitä, että huomenna voin mennä kollegojen kanssa sovitteluun ja varmasti yhteisen työryhmän puitteissa me sitten tulemme syksyyn mennessä syksyn asti keskustelemaan näistä muista rakenteellisista muutoksista, jotka pääsihteeri esitteli meille kahden varapuhemiehen läsnä ollessa. Me sitten nämä rakennuskysymykset ja rakennuskysymykset, joista olemme puhuneet, voin kertoa teille, että toinen äh, kilpailutus on nyt ollut menestyksekäs ja säästötoimet ovat siis kokonaisuudessaan menestyksekäät, joten tulemme jäämään esityn alapuolelle ja voimme toteuttaa selkeitä säästöjä joten kurssi, jota olemme järpeästi seuranneet, on osoittanut menestyksekkääksi. Näyttää siltä, että asia tulee olemaan nyt melko järkevä, emmekä toivottavasti enää koe mitään yllätyksiä, joten ilahduttava tulos toisesta kilpailutuksesta voidaan sitten saada tieto muutaman viikon kuluttua. Ähm, no juuri mitä parlamentin budjettiin tulee, minäkin olen sitä mieltä, että meidän pitää todella katsoa kaikkea, mitä olemme saaneet aikaiseksi, ennen kuin lähdetään sanomaan, että vielä pitää säästää lisää. George, edit. Uh, thank you, yes, thank you, uh, Monica, for that. Kiitoksia tästä. Aivan ensiksi. Uh, tässä on ollut melko lailla menestystä. Tämä josta eh, siis 10 prosenttia tuli yli. Ja mitä tulee sitten kokonaisuutena budjettiin, niin minä olen eh, kyllä huomannut, että meidän täytyy eh, huomioida kustannukset myös vaalivuoden osalta. Meidän mielestämme meidän pitäisi kyllä painostaa, jotta nämä ehdotukset hyväksytään koska varmasti me näke, näemme myös tässä inflaatiovaikutukset. Ja tässä yritetään kuitenkin minimisoida, minimoida näitä vaikutuksia. Ja minun mielestäni tästä tulee hyvin vaikea, vaikea tavoite, että päästään inflaatiotavoitteen yläpuolelle tällaisena vaalivuonna. Ja me, meidän täytyy huomenna tarkastella tätä jo pääsihteerin kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edith. Eh, eh, thank you, Chairman. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että voin sosiaaliryhmän nimissä olla täällä. Meillä oli juuri työryhmä, voin kertoa sieltä, mutta ensin haluaisin sihteeristöä pyytää kunnioittamaan paremmin määräaika, jotta voimme valmistautua kokouksiin paremmin. Tänä aamuna kymmeneltä saatiin arviot, alustava esitys ennen arvioita, joten ehkä pitäisi vähän miettiä, miten tämä menettely toteutuu. Ymmärrän, mitä vaikeuksia tässä on tämä monimutkainen asia. Tiedän, että puhemiesten päätöstä ei vielä ole, mutta todella on kyllä niin, että jos halutaan saada kunnon enemmistö tälle mietinnölle, niin meidän täytyy kyllä vastata ainakin minimivaatimuksiin, joita jäsenten puolelta on tässä työskentelyssä. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että mielestäni tavoitteena ei pitäisi olla se, että ne, jotka esittävät arvioita, ovat hyvällä puolella ja sitten ne, jotka tekevät tarkistuksia, ovat pahiksia. Eli ei niin, että hallinnot ovat kaikki hyviä. Meidän pitää olla vastuussa kaikista huonoista asioista. Tämä sanottua, niin Pidän hyvänä, että saatiin nyt tätä, tämä luonnos käsittelyyn. Siinä on hyviä asioita. Luultavasti haluamme tehdä kuitenkin tarkistuksia. Meidän mielestäni tuo 8 prosenttia on hyvin korkea ja vaikeasti selitettävissä suurelle yleisölle, eli meidän pitää paremmin ehkä perustella jotkut näistä luvuista. Mielestäni se on hyvin tärkeää. Samoin on hyvin tärkeää katsoa, mitä lisää säästöjä voitaisiin saada aikaiseksi, joten kaikki ehdotukset hallinnon puolelta, kollegoilta tai muualta ovat erittäin tervetulleita. Haluaisin mainita, että tässä luonnoksessa mielestämme esittelijä esittää ehkä aika yksityiskohtaisia asioita, kun ajatellaan, että tuo yhteinen työryhmä tekee edelleen työtään. Ehkä budjettimietinnössä voidaan mennä sitten yksityiskohtiin. Nyt työryhmä vielä tekee työtään, mutta toivoisimme, että yhteinen työryhmä voi tehdä ehdotukset niin, että ne voidaan työstää sinne mietintöön mukaan. Olen edeltävän puhujan kanssa samaa mieltä, että 18,3 lisäystä kiinteistöpolitiikkaan. Se on yksi suurimmista lisäyksistä sen lisäksi, että on vaalivuosi. Siitä syntyy lisäkustannuksia. me haluaisimme tekstiin sen, että kadrakennuksen säästöt eivät syntyneet hallinnon puolelta, vaan siksi, että budjettivaliokunta teki näitä esityksiä. On hyvin tärkeää mainita, että tämä valiokunta on ponnistellut tämän valiokunnan jäsenet ja Koko parlamentti vaikutti tässä voimakkaasti. Tämä on varmasti tärkeää ajatellen tulevia vuosia. Ja sitten lopuksi viimeinen asia. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että raha, joka on maksettava siirtymäkauden aikana niiden jäsenten osalta ja viranhaltijoiden osalta, jotka lähtevät toisella vuosipuoliskolla on maksettava totta kai, mutta tässä tarvitaan varmasti vähän enemmän yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka paljon rahaa edellisenä vaalivuonna 2009 maksettiin jäsenvaltioiden puolelta, koska emme saisi unohtaa sitä, että tämä kasvu on kasvua EUn tasolla, mutta ei aidosti, koska kun ajatellaan jäsenten palkkoja ja kaikenlaisia lisää kustannuksia siihen liittyen. Niitä maksettiin jäsenvaltioista. Nyt tässä on korotus, jota ei voida välttää. Luultavasti vuonna 2009 eri tavoin pystyttiin säästämään vaalivuotta ajatellen. Olisi ehkä tärkeää ajatella tätä tulevia vaaleja ajatellen, kun kaikki on vaikea hoitaa yhden vuoden aikana. Tärkeää on tietenkin, että ajalla maksetaan kaikki, mikä on tarpeen. Parlamentti varmasti haluaa olla tässä esimerkkinä hyvästä työntek- työnantajasta Euroopassa. Kiitos oikein paljon tässä keskeisimmät kommentit ryhmäni nimissä. Kiitos. Ja, vielen dank. Gibt's sonst... Paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kun 2014 vuoden esittelijä ei ole täällä ja jos saamme nyt tämän, saimme tämän nyt päätökseen, niin halusin vain oikeastaan kysyä, onko meidän monivuotisten rahoituskehysten esittelyillä jotain sanottavaa. Ja Monika ehkä ensin lopuksi. Kiitos rakas puheenjohtaja. Haluaisin aluksi luvut, jotta pidämme mielessä, mistä nyt on puhetta mainitsemaan niin vielä kerran. Niin tällä hetkellä tilanne on se, että verrattuna viime vuoteen ajatellen budjettia sinänsä, siis ei kustannuksia, jotka liittyvät siihen, että vaalikausi päättyy. Olemme vuoden 2013 päätösten alapuolella. Budjettikohtien osalta on jopa selkeä miinus, eli ei siis mitään lisäystä. Tapahtuu vain siirtymiä budjettikohtien välillä, muun muassa esimerkiksi tieteellisten palvelujen suuntaan – rakente- rakennusten osalta on sellainen siirtymä, että nyt on omia rakennuksia ja kustannukset omista rakennuksista. Tähän liittyy vuokrakustannukset, eh, ne ovat huomattavasti alentuvia. Joten on siirtymisiä siis budjettikohtien sisällä, tähän tulee tähän ennakkosovitteluun. Sitä varten huomenna pitää katsoa myöskin näitä siirtymäkauteen liittyviä kustannuksia. Yksi ero on vuoteen 2009 verrattuna. Me olemme nyt itse vastuussa itsestämme. Nyt ei ole niin, että Saksassa liittopäivät tai Itävallan parlamentti itävaltalaisen tai hollantila, hollannin parlamentti hollantilaisten puolesta hoitaa asiaa, vaan me olemme nyt viime vaalikaudella aivan oikeutetusti otettu käyttöön parlamentin edustajia koskeva ohjesääntö ja nyt ovat sitten tulossa seuraukset, jotka liittyvät siihen. Me olemme nyt oikea parlamentti, näin minä nyt voisin sen sanoa. Me olemme mikään parlamentti, joka toimii jotenkin kansallisessa parlamenttien palvelujen varassa, vaan me olemme nyt edustajia, joita koskee parlamentin jäseniä koskeva ohjesääntö, ja tämä kaikki, mikä siitä seuraa, on se, että me joudumme kantamaan kustannukset ja puhemies on täytyy ehdottaa tätä. Minusta epämiellyttävää olisi se, jos jälkikäteen törmäisimme sellaisiin kustannuksiin, joita me populistista syistä emme ole laittaneet budjettiin. Ja jos syntyy tällaisia siirtymäkauden kustannuksia, niin ne täytyy maksaa, koska mikä tahansa kansallinen parlamentti, ne maksaisi ilman kummempia keskusteluja. Ja tästä syystä minä vielä kerran haluan kiittää Edith Herzogia tästä kysymysten asettelusta, koska sieltä esittelypäivänä kysymystä siitä, missä nämä siirtymäkauden maksut seuraavat, millä perustalta ne on laskettu, ovatko ne realistisia, ovatko ne hiukan suurpiirteisiä, onko niitä niin, mikä tilanne osalta on, tietenkään niitä ei voida, niistä voida olla piittaamatta. Emme voi, voi poistaa näitä kustannuksia. Ja Euroopan parlamentin vaalien päivämäärä, se pitäisi parlamentin saada tietää. Tästä oli viime vuonna yhtä mieltä. Jos osallistuminen vaaleihin on jossakin 30 ei edes 40 prosentista, se on jotakin, mitä me emme toivo. Me toivomme, että ihmiset tietävät, milloin vaalit järjestetään ja että me voimme tiedottaa siitä asianmukaisesti. Tässä mielessä me varmasti haluamme olla säästäväisiä, mutta minä en nyt sunkaan lähtisi liikkeelle siitä, että pitäisi yksittäisiä budjettikohtia ruveta muuttelemaan, vaan haluaisin rakenteellisia muutoksia, koska se on ainoa tapa, jolla voidaan todella saada aikaan säästöjä ja muuttaa sitä, miten, mihin varoja käytetään. Pelkkä poistaminen sinänsä ei toimi. Budjettikohtien osalta ei ole mitään lisäyksiä. Virkamiesten palkkojen nouseminen täytyy ottaa huomioon. En minä voi olla niitä, niistä piittaamatta koska tämä varovainen arvio on 1,30 prosenttia ja siirtymäkauden kustannukset ovat tässä myöskin mukana vain tiedoksi, että vuonna 2009 viimeksi kustannukset olivat 5,33 prosenttia, eikä silloin ollut mitään uutta jäsenvaltioita, joka sinä vuonna olisi otettu uudesta jäseneksi, eli 2014 on siis erityinen vuosi, jota pitää hoitaa varovaisesti, ja ennen kaikkea 2014 täytyy ylläpitää myöskin mahdollisuuksia työskennellä. Vielen dank. Äh, ja, wir Paljon kiitoksia. No, tähän asiaan palataan varmasti vielä useammankin kerran ja huomenna sitten ovat nuo alustavat neuvottelut huomenna kello 12-14. Ja sitten katsotaan, koska Poimisto tekee päätöksensä. Neste vuoro? Ensi viikollako? Oikeastaan päätöskone tehdään viime viikolla. Siksi saamme nämä ennakkoarviot niin kovin myöhään, kun puhemies tulee tehnyt päätöstä. Ja siksi kaikki on nyt myöhässä. Näyttäisi siltä, että a, 11. päivä siis vanha suunnitelma enää päde. 11. päivä oli määräaika. 11. maaliskuuta pitäisi siis tehdä päätös. Samaan aikaan on myöskin määräaika tarkistuksille 11.3. No selvä. Tu- tuon mukaan toimimme. Mm-hmm. Um, Darum habe ich die zwei Daten miteinander genannt. <laughs> Genau, bist du da? kaksi päivää yhdessä. Sopiiko tuo vai lykätäänkö päivällä määräaikaa tarkistusten jättämiselle? Tehdään niin. Päätetään näin, jos ei kukaan protestoi kovasti. Eli määräaika tarkistusten jättämiselle siirretään niin, että se on 12. maaliskuuta kello 15. Ich kann das der Edith und der Hanna gleich Editille ja muille voin sanoa sitten vielä. Siis määräaika tarkistusten jättämiselle on 12. päivä maaliskuuta nyt. Näin. Hyvä tehdä näin. Eigentlich müssten wir jetzt, ähm, äh... Oikeastaan nyt oli tarkoitus puhua komission budjetusta 2014, mutta Ann Jensen on nyt eri valiokunnassa puhumassa budjetista, mutta meillä on vielä esityslistan kohta neljäkin. Monivuotinen rahoituskehys. Viimeksi keskustelimme aiheesta hiukan pidempään, mutta kysyn kuitenkin esittelijöiltä, onko tässä nyt jotain uutta yksityiskohtaisempaa kerrottavaa? Ehkä ei valio voi aloittaa tällä kertaa. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa meillä ei ole mitään aivan erityisen uutta. Raimerin kanssa teemme töitä päätöslauselman luonnoksen parissa, parlamentin päätöslauselman luonnoksen siis, ja me olemme saaneet reaktioita tähän. Me olemme viemässä näiden kahden esittäjän tekstin päätökseen ja toivottavasti tuo, huomenna voisimme jakaa sen niin, että poliittisissa ryhmissä niitä voidaan tarkastella sitten. Mutta tässä vaiheessa kaikki, mitä voin sanoa. Gut, also. Hyvä. Ei siis lisättävää. Hyvä. Ehkä Jean-Luc ei myöskään. No, eikä kukaan halua keskustella mistään, joten nyt meillä on tässä ongelma. Me halusimme, me halusimme puhua kolmikanta-neuvottelujen valtuuksista, mutta kun esittelijä ei ole täällä, Ja. Also gut, ich will ja hier nicht alle... No hyvä. En halua pidätellä teitä nyt täällä näin. Viime torstaina keskustelimme. Tiedämme kuitenkin, mistä on kyse. Anne Jensen tietää myös, mistä on kyse. Ensi viikolla maanantaina on koordinaattoreiden kokous jälleen. Joten toivotan kaikille mukavaa loppupäivää. Ja nähdään jälleen maanantaina.